Il Presidente. Acceso. Buongiorno colleghe e colleghi. No niin, hyvää huomenta parhaat kollegat. Ensimmäinen kohta esityslistalla on rouva Kinga Kalin mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa 2009 ja tehokas täytäntöönpano Lissabonin sopimuksen jälkeen. Aivan ensiksi puheenvuoron saa esittelijämme rouva Gal. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, President. Elnök úr, kedves Kiitos puhemies. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Lissabonin sopimus